kautta. Ei siksi, että olemme fiksumpia kuin kahdeksan vuotta sitten. Yksinkertaisesti siksi, että me kaikki olemme oppineet kokemuksista. Nyt pitää kuunnella erilaisia mielipiteitä, mutta pitää myös oppia kokemuksesta ja arvostaa sitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Tästä äänestämme huomenna. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Herra Pettelen mietintö komission tiedonnosta jonka aiheena on syövän torjunta, eurooppalainen kumppanuusohjelma. Puheenvuoron saa ensinnä herra Peterle neljä minuuttia. Hvala gospod gospod komisar, e, dragi kolegi in kolegit. Hyvä komission jäsen, hyvä naiset herrat. Tällä mietinnöllä otamme poliittisen kannan yhdestä kiveimmistä ongelmista, Syöpä on yleistymässä nopeasti ja yksi kolmesta kansalaisesta on vaarassa sen vuoksi. Olen tyytyväinen, että toimikauden alussa meidän ei tarvitse vaatia neuvostoja ja komissiota ottamaan perustoimi, ryhtymään perustoimiin tässä asiassa, koska 28. kesäkuulta on selkeä neuvoston kanta ja komission selkeä toimintaohjelma, joka on siis Euroopan kumppanuusohjelma syömän torjunnasta. Se 2009 syyskuussa otettiin käyttö, esiteltiin ja se on aihe tässä mietinnössä. Siis olemme ryhtyneet toimiin. Tällä mietinnöllä tuemme yhtä kunnianhimoisimmista tavoitteista, joka komissiolla on, nimittäin että vähennetään syöpätapauksia 15 prosentilla 10 vuoden aikana. Olen myös tyytyväinen siitä, että kumppanuusohjelmaan ryhdyttiin terveysohjelmaa koskevan päätöslauselmamme perusteella Tässä päätöslauselmassa sanoimme, että meidän pitää laittaa paino, painopiste syövän torjuntaan terveystoiminnassa. On, Kuitenkin vain 3 prosenttia käytetään terveysbudjeteista ennaltaehkäisyyn. Tämä voitaisiin ajatella, että tämä on tilastollinen virhe, mutta se tarkoittaa sitä, että terveysohjelmissa ei ennaltaehkäisy ole tarpeeksi eh, tärkeällä siellä. Tarvitaan paradigman muutosta. Täytyy tai on siis todistettu, että tällainen vanhainen toteaminen voi vähentää kuolleisuutta. Toinen avainsana on epätasa-arvo. On monia epätasa-arvon muotoja. Kipein on se tosiasia. Se on tämä rautaisirippu lännen ja idän välillä koskien mahdollisuuksia selvitä syövästä ja eroja myös jäsenvaltioiden sisällä. On eroja myöskin siinä, miten usein syöpä voidaan hoitaa. On myös eroja oireita levittävässä hoidossa ja myöskin syöpäpotilaiden äm, kuntouttamisessa. EU kansalaiset eivät pysty ymmärtämään, että näin suuria eroja jäsenvaltioiden välillä on. Joissakin kan- äh, jäsenvaltioissa on kansalliset ohjelmat, joissakin ei ole. On myös tilastojen tietojen kerrossa eroja. EUlla on siis mahdollisuus vain Lissabonin mukaan antaa tu- tehdä tukevia toimia. Tässä täytyy olla koordinoitu ja hyvä lähettämistapa EU-tasolla syövän torjunnassa. Äh, pareiden käytäntöjen vaihdo ei tapahdu, jos EU-instituutit eivät sitä stimuloi. Kolmas avainsana on kumppanuus. Kunnianhimoinen tavoite, joka komissiolla on, se voidaan saavuttaa vain, jos yhdistämme voimamme sekä vertikaalisella että horti- äh, hortikaalisella tasolla syövän torjunta täytyy pitää kansallisten toimijoiden ja EU-tason asialistalla. Täytyy saada aikaan vahvaa poliittista tahtoa ja kumppanuutta, josta saadaan voimaa ja vahvempaa dynamiikkaa koko EUn alueella tässä asiassa. Tässä haluaisin painottaa kuntouttamisen merkitystä syöpäpotilaiden osalta. Siihen täytyy kiinnittää enemmän huomiota näihin syövän taistelun voittajiin. Heitä ei pitäisi leimata, heidät pitäisi integroida uudestaan yhteiskunnan elämään ja heillä pitäisi olla mahdollisuus jatkaa esimerkiksi poliittista uraansa. On tärkeää torjua syöpää nykyään, mutta haluan kiittää niitä kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa tämän mietinnön syntymiseen. Kiitoksia sitten komission Dalli. Puhemies, arvoisat jäsenet, olen kovin tyytyväinen, kun näen, että parlamentti on jatkossakin tukemassa komission työtä syövän ennaltaehkäisyssä ja valvonnassa. Olen kiitollinen niistä ponnisteluista, mitä te olette tehneet tämän mietinnön valmistamisessa, ja kiitänkin erityisesti edustaja esittelijä Peteleetä Vahva eurooppalainen lähestymistapa Euroopan tasolla voi vaikuttaa hyvinkin paljon myös kansallisella ja paikallisella tasolla. Tämä painottaa Euroopan kumppanuutta toimissamme syöpää vastaan. Tämän kumppanuuden menestys riippuu hyvin pitkälti siitä, miten aktiivisesti ja monilukuisesti kumppanit tähän osallistuvat. Syöpälaitokset, kansalaisjärjestöt, potilasjärjestöt, lääkärit ja muut ovat osallistuneet valmistelemaan näitä konkreettisia toimia, jotka on tarkoitus viedä loppuun vuoteen 2013 mennessä. Nähtäväksi jää, tuleeko tämä johtamaan kestävämpään toimiin syövän vastaisessa taistelussa ja toivon todellakin, että näin on. Tavoitteena on saada pitkän aikavälin tavoitteita ja käyttää paremmin olemassa olevia voimavaroja. Tämä kaikki riippuu kumppaneittemme sitoumuksesta sekä luonnollisesti soveliasta taloudellisesta tuesta. Me toivomme, että parlamentti äh, huomioi tämän määritellessään tulevia kansanterveysbudjetteja. Meidän täytyisi myös saada äh, laaja-alaista äh, toimintaa syövän valvonnassa. Näin on tehtykin kumppanuuden puitteissa komission tiedonannon pohjalta. Kumppanuudessa on viisi pääpilaria. Terveyden parantaminen ja sairauden ennaltaehkäiseminen. Sen lisäksi meidän täytyy ottaa huomioon tämä eurooppalainen koodi syöpää vastaan. Seulonta on myös hyvin tärkeää tässä pitäisi olla kansalliset suositukset. Sen lisäksi syövän hoidon parhaiden käytänteiden vaihtaminen, syöpätutkimuksen koordinointi ja tutkimus, paremmin verrattavaa tietoa syövästä on myös tärkeää. Kumppanuuden avaintehtävä tulee olemaan se, että voidaan auttaa jäsenvaltioita parantamaan syöpäsuunnitelmiansa. Ja tarkoittaa Tarkoituksena on, että kaikilla jäsenvaltioilla on mahdollisimman pian tällaiset äh, syöpäsuunnitelmat. Hyvin paljon hyvää työtä on jo tehty, mutta me tarvitsemme lisää työtä ja komissio on valmiina antamaan kaikkea tarvittavaa apua ja tukea. Komissio tulee jatkamaan läheistä yhteistyötään äh, kansallisten tekijöiden kanssa tämän kumppanuuden puitteissa – Haluaisin myös mainittaa kaiken kattavan tavoitteen, joka on se, että pyritään integroimaan terveysnäkökulmat kaikkiin meidän politiikkoihimme. Ja tämän tulen ottamaan esiin muiden kollegoiden kanssa komissiossa. Ja luonnollisesti tulemme keskittymään vahvasti myös ennaltaehkäisyyn osana syövän vastaista taistelua. Me pyrimme saavuttamaan maksimaalisen tuloksen rajallisilla voimavaroillamme ja toivon, että parlamentti tukee meitä näissä pyrkimyksissä. Kiitoksia komission jäsen. Sitten ryhmän, ryhmien puhujat SD-ryhmästä. Herra Parnio, puhemies, herra Dalin, komission jäsen. Tämä mietintulos, niin kuin tässä herra Petersen esitteli, Siinä, sitä, siinä tukeudutaan myös Euroopan parlamentin päätöslauselman 10. huhtikuuta 2008 aiheena taistelusyöpää vastaan EU-ssa. Sallikaa minun tukea tavoitteita, jotka liittyvät Euroopan kumppanuuteen, johon komissio pyrkii, jotta voidaan tehokkaammin taistella syöpää vastaan onko kyse sitä seulannasta tai uuden tyyppisistä laboratorioista ja erityisesti siitä, miten voidaan vähentää epätasa-arvoa jäsenvaltioiden kesken. Jaan huolen, jota on kuultu, tai joka näkyy myös tässä, tästä luonnoksesta samoin komission tiedonannossa. Haluaisin kiittää tässä esittelijää. Hän on te- tehnyt hyviä kompromisseja, ottanut huomioon eri tarkistuksia. Varjoesittelijänä SD-ryhmässä olen halunnut korostaa seuraavia kysymyksiä. Ensinnäkin syöpäkuolemien lisääntyminen johtuen työpaikalla altistumisesta karsinogenisiin aineisiin ja samoin tämä liittyy lääkintään siihen, että REACH astunut tullut voimaan ja on tällaisia erittäin erittäin huolestuttavia aiheita ja myös tuodaan kaupatavaraa, jotka sisältävät syöpää aiheuttavia kemiallisia aineita. Ja lopuksi pitäisi yhdessä, yhdessä tavalla määritellä henkilöitä, jotka kroonisesti kärsivät jostakin taidosta tai syövästä. Me annamme tukemme tälle mietintöluonnokselle minun ryhmässäni. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Parvanova Alderyhmästä. ryhmästä Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Ensinnäkin onnittelun herra Peterille erinomaisesta työstä tässä mietinnössä, jossa varmistetaan, että syövän torjunta on edelleen tärkeä prioriteetti julkisen julk, kansanterveyden agendalla. Jos tätä asiaa ei johdonmukaisesti käsitellä ja annetaan asianmukaisia resursseja, niin tilanne ei parane. Syövän rasite on uhka kansanterveysjärjestelmän kestävyydelle. EUn pitäisi ottaa etu johtoasema siihen vastaamisessa. Kun puhutaan diagnoosista, hoidosta, ennaltaehkäisystä, tiedosta, niin tietysti puhumme myös kumppanuudesta, mutta syöpä ei voida torjua tehokkaasti, ellei varmisteta, että kaikki sidosryhmät ja erityisesti äh, potilasryhmät ovat mukana pitkällä aikavälillä jos haluamme varmistaa sen, että hyviä käytäntöjä tehokkaasti vaihdetaan jäsenvaltioiden välillä. Ja kumppanuuden toimintaa täytyy myös valvoa ja tukea. Toivottavasti komissio varmistaa sen, että kun kumppanilla saadaan aikaan sen äh, haluamat tavoitteet. Komissiota vaaditaan siihen, että se käyttää ECDC-virastoa ja ottaa, että se ottaa manatinsa myös ei-tarttuvat taudit. Se voisi antaa suosituksia asiantuntijoita käyttöön. Ja yhtäläiset pääsyt hoitoon ja diagnoosia saamaan ovat tärkeitä, jotta halutaan varmistaa, että syövän torjunnalla voidaan saavuttaa se, että eroja, erot pienenevät Euroopan sisällä ja todellakin to, odotan näkeväni teidät potilaan oikeuksien päivänä huomenna. Tämä on kaikille potilasryhmille tärkeää. Teidän sitoumuksella on hyvin tärkeä meille kaikille. Kiitoksia. Sitten GUE ryhmästä Rouva Liotar. Ja komissaari komission jäsen ja esittelijä, kiitokset teille Syöpä on kauhistuttava sairaus, sairaus, jolle pahimmassa tapauksessa ei voida tehdä mitään. Onneksi me voimme kuitenkin tehdä jotain usein ja elämme koko ajan kauemmin ja mitä vanhemmaksi me tulemme, sitä suurempi riski meillä on saada syöpä. Mitä enemmän väestö ikääntyy ja harmaantuu, sitä enemmän syöpää on odotettavissa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden täytyykin maksimaalisesti panostaa siihen, että saadaan aikaan hyvää terveyspolitiikkaa, joka on kohdistettua, ennaltaehkäisevää, hyviä seulontaa ja maksettavissa olevia estolääkkeitä. Toinen asia, mitä me voimme tehdä, on se, että me huomioimme eh, näitä suuria eh, syöpäaiheuttavia aiheuttavia aineita ympäristössämme, esimerkiksi asbestissa, erilaisia aineita eh, ravinnossamme ja niin edelleen. EUn tehtävä on suojella kansalaisiansa, vaikkakin se sillä vahingoittaisi teollisuuden etuja. Kansalaisten etu on EUn etu, erityisesti terveiden kansalaisten etu. Kiitoksia, Arvaliitos. Sitten EFD-ryhmästä Kiitos äh, puhemies. Syöpä on kansan äh, sairaus ja tämä on tutkittu ja me tiedämme sitä aika paljon. Me tiedämme, että joku ihminen voi olla geneettisesti altis äh, syövälle. Stressaava elämäntapa voi myös olla yksi syy saada syöpä. Tänä vuonna odotetaan, että eh, lähes kaksi miljoonaa eurooppalaista kuolee syöpään. Syöpä ei pysähdy maan rajoihin ja sen vuoksi onkin ilahduttavaa, että komissio on tehnyt aloitteen eh, hyvin kunnianhimoisesta suunnitelmasta syövän vastaisessa taistelussa Euroopan tasolla. Minulla on kaksi kysymystä. Miten eh, komissio suhtautuu tutkimukseen? Voisiko komissio huolehtia siitä, että saadaan rahaa korkealaatuiseen tutkimukseen? Komissio puhuu äh, myös äh, seuran, seulonnasta, joka ei ole tarpeeksi jota ei ole tarpeeksi. Joten millä tavalla voitaisiin toimenpanna nämä kunnianhimoiset tavoitteet ja, ja voimmeko realistisesti nähdä todellakin kaksinkertaistaa seulontatoiminnan koko Euroopassa? Kiitos puhemies. Kiitoksia. Sitten domnule președinte mai întâi aș vrea. Kiitoksia puhemies. Ensin haluan kiittää herra Peterle kaikesta tässä tehdystä työstä. Lääketieteelliset tiedot osoittavat, että syöpä aiheuttaa toiseksi eniten kuolemia Euroopassa niin miesten kuin naistenkin kohdalla. Komissio pyrkii Tämä kumppanuus on uusi mahdollisuus taistella syöpää vastaan ja se voi auttaa myös tästä sairaudesta kärsiviä ihmisiä ja heidän perheitään. On erittäin tärkeää, että yhteistyö on pysyvää ja jatkuvaa, jotta voidaan kerätä tietoja ja löydetään ratkaisuja uusiin haasteisiin, joita ilmenee. Näin ollen tarvitaan eurooppalaista kumppanuutta, kun taistellaan syöpää vastaan. Sen näin voidaan varmistaa ihanteellinen resurssien käyttö kaikissa jäsenvaltioissa myös EU:ssa ja tulokset on saatu eri jäsenvaltioissa. Näitä tietoja pitää välittää kaikkien muidenkin nähtäväksi. Seuraavaksi Rova Estrela. Hyvä komission jäsen. Syövän torjunnan täytyy olla etusijalla. Noin 30 prosenttia syövistä voitaisiin estää. Ja sen seuraavaksi voitaisiin lieventää niin, että aloitettaisiin hoito ajoissa ja huomattaisiin sairaudet ajoissa. Myös miesten ja naisten välillä on eroja. Joka vuosi EU:ssa yli 235 000 naista saa rintasyövän ja rintasepätauksissa on ollut nousua nuorten naisten keskuudessa ja kohdunkaulasyöpää diagnosoidaan 50, 50 000 naiselle vuosittain 25 000 kuolee rintasyöpään vuosittain. Kohdunkaulasyöpää voitaisiin itse asiassa poistaa niin, että rokotukset ja seulontaohjelmat yleistyisivät. Sen vuoksi on kirjallista, että kaikki jäsenvaltiot laajentavat nämä rokotus- ja seulontaohjelmat koskemaan kaikkia naisia, jotka ovat siinä iässä, että voivat hyötyä näistä. Meidän pitäisi tukea terveysuudistusohjelmia eh, ja valistaa kansalaisia sen tärkeydestä, että tapaukset pitää huomata ajoissa. Joten todellakin pidän hyvänä tätä aloitetta, johon komissio on ryhtynyt. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten minuutin puheenvuoro herra Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Rova Antonescu. Și eu să mulțumesc raportorului pentru munca. Kiitoksia. Haluan myös kiittää esittelijää. Hänen tiedonannossaan komissio toteaa, että seulantojen määrä on alle toivotun voidaan arvioida, että meidän pitäisi toimia niin, että seulonta olisi mahdollisen, mahdollista mahdollisimman suurelle määrälle ihmisiä. Nyt se on mahdollista. Tutkimus on edistynyt, kustannukset ovat laskeneet ja, ja täsmällisyys ja luotettavuus on myös lisätynyt testeissä. Geneven Nevessä on saatu aikaan sellainen seulonta, että voidaan harjoittaa seulontaa kuudessa minuutissa tietyn syöpä, tyypin kohdalla – Tämän keksinnön teki romanilainen ähm, tutkija ja näin tulos on erittäin täsmällinen ja hoitomahdollisuudet ovat parempia. Toivottavasti ollaan kiinnostuneita tästä uudesta keksinnöstä ja että keksintö otetaan mukaan suosituksiin, jotta se kuuluu näihin seulontaohjelmiin jatkossa. Kiitoksia. Sitten Catch the Eye-vaihe. Teillä on siis yksi minuutti puheaikaa. Ensin puheenvuoron saa era Luan. Parteneriatul lansat de Comisia Europeană anul trecut este un instrument extrem de necesar. Puhemies, eurooppalainen kumppanuus, jonka komission aloitus on välttämättömän tärkeä, kun taistellaan syöpää vastaan, koska niin kuin on sanottu, se on toiseksi suurin kuolemanaiheuttaja Euroopassa. Mutta suurta vaihtelua on ja eroja jäsenvaltioiden välillä, erityisesti mitä tulee hoidon laatuun ja hoidon saantiin hiljattaisten tietojen, tietojen mukaan Euroopan eteläisissä maissa on kaksi kertaa suurempi todennäköisyys sille, että mies kuolee syöpään kuin miehen kohdalla, joka elää Etelä äh, Pohjois-Euroopassa. Tämä kumppanuus on siis saatu aikaan, että palvellaan paremmin Euroopan kansalaisia vähentää näitä epätasa-arvotekijöitä. Tässä tarvitaan tietysti tutkimusta on, siis tämä romanilainen tutkija, joka keksi uuden seulantamenettelyn, on hyvä esimerkki sen tyyppistä tutkimuksesta, jota pitää rahoittaa. Niin kuin on sanottu, tämä on testi, johon menee alle kuusi minuuttia, ja tämän tyyppisiä innovaatioita pitää voida hyödyntää. Eh, la señora Rova, předsedající vážený pane komisaři kolegyně a kolegové jak již bylo uvedeno mnoha. hyvä komission hyvät kollegat kuten jo edespuhujat sanoivat, niin tehokas täytyy käsittää ennaltaehkäisyn, ja oireita hoidot sekä mahdollisimman aikaisen diagnoosin. Mutta vielä yhtä tärkeää näkökohtaa haluaisin painottaa. Ajatellen tässä potilaiden perheitä, jotka häviävät per- taistelun syöpää vastaan. Perheen pitäisi olla lohdun ja tuen paikka potilaalle, mutta kun eh, syöpätauti etenee, niin se on hyvin vaikea, eikä tällaisia perheitä pidä jättää omin, omin eh, eh, yksin. Tässä täytyy tarjota neuvontapalveluita potilaiden perheille. Meidän täytyy myös antaa käyttöön tällaiset asianmukaiset paikat, joissa voidaan eh, antaa tällaista saattohoitoa. Mr. Gallagher, you have the floor. Yes. Gallagher, teillä on puheenvuoro. Kiitos. Kiitos puhemies. 2,3 miljoonaa Euroopan kansalaista diagnosoidaan syöpäpotilaiksi joka vuosi. Kun Euroopan väestö vanhenee, tämmöiset trendit antavat ymmärtää, että ihmiset, jotka joka vuosi syövän saavat, todennäköisesti kahden, kaksinkertaistu ikävä kyllä seuraavan 20 vuoden aikana. Tietysti meidän pitää tarttua tähän vitsaukseen. Sitä syöpää aiheuttaa monet tekijät, Uskon, että tupakointi, liikalihavuus, liian vähäinen hedelmien vihansten syönti, vähäinen liikkuvuus, liiallinen alkoholi, kaikki vaikuttavat. On olennaisen tärkeää, että edistetään terveydellisiä elintapoja Euroopan ja kansallisella tasolla, ja niitä, niitä pitää antaa tarvittavasti resursseja. Ens, varhainen diagnoosi on ratkaisevaa se on todella varsin tärkeää. Monet ovat säilyneet hengissä syövän jälkeen tämän takia. EU e voi olla tärkeässä roolissa. No, noin 150 miljoonaa on euroa on määrätty seitsemänteen puiteohjelman syövän tutkimukseen. Toivottavasti varoja tulee enemmän tulevina vuosina. Ja lopuksi haluaisin kiittää kaikkia niitä, erityisesti niitä omasta maastani, jotka antavat niin erinomaista hoitoa syöpäpotilaille. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa Roverman sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Gesundheit ist ein hohes... Niin. Terveys on tärkeä asia, jota, josta pitää, jota pitää huoltaa. Syöpä eh, on maailmanlaajuinen ongelma. 2004 WHO arveli, että 13 prosenttia kaikista kuolintapauksista olivat syövän aiheuttamia. EU-ssa 3,2 miljoonaa ihmistä sairastuu syöpään vuosittain. Ja kaikkein yleisimmät eh, syövät ovat eh, keuhkosyöpä, ja rintasyöpä. Tutkimus on erittäin tärkeä. Äh, ennaltaehkäisy on parempaa kuin hoitaminen. On myös totta tässä. Kustannustehokkain äh, äh, hoitomuoto on nimenomaan ennaltaehkäisy. Sitten herra Kelly. Eh, Kyseessä on kauheaa tautia omassa maassa, niin ihmiset, nuoret ja vanhat, äh, molempia kuolee päivittäin ja tilastot osoittavat, että kolmasosa ihmisistä saattaa joutua uhriksi. Mutta edistystäkin on saatu aikaan. Työtä tekevät sairaanhoitajat, lääkärit, äh, hoitaakseni tätä tautia, mutta on tärkeää, että käytämme enemmän rahaa ja erityisesti tutkimukseen ja tärkeä rooli tässä on EUlla että asetetaan määrärahoja käyttöön ensinnäkin tutkimukseen ja myöskin niin, että tuetaan yhteistyötä näiden elinten välillä, jotka tutkimusta hoitavat. Jos tässä onnistutaan, niin edistymme vieläkin enemmän tulevaisuudessa ja eh, harvaat ihmiset sitten sairastuvat syöpään ja kuolevat. Sitten Rova Morvai elnézést kérek hogyha egy kicsit a szokásosnál személyesebb hangot. Kiitos. Jos minä puhun tässä hieman ehkä henkilökohtaisesti, mutta kun me puhumme tästä syövänvastaisesta ohjelmasta ja monet sanovat, että miten kauhea tauti syöpä on, niin silloin minä ajattelen sitä, miten minä neljä vuotta sitten itse kärsin syövästä ja istuin onkologian osastolla ja kehostani roikkui 14 johtoa, mutta täällä minä olen ja minä kasvatan kolmea lastani ja elän täyttä elämää. Tällä henkilökohtaisella tarinalla haluan oikeastaan vain osoittaa ja rohkaista kaikkia kollegoita seulontana ja kansalaisia, kaikki ne kansalaiset, jotka ovat sairaita, että he eivät koskaan luovuttaisi toivoa. Ja toivotan kaikille kaikkea hyvää. Sitten komission sen Dalli. president, jena... Puhemies. Olen nähnyt innostusta parlamentissa tänään. Innostusta syövän torjuntaan yhdenmukaisella tavalla. Haluaisin kiittää herra Peterliä, esittelijää, hänen arvokkaasta panoksestaan ja halusin myös kiittää Rova Morvaita, joka kertoi meille positiivisista tapauksista, antoi meille tulevaisuuden toivoa. Ei kaikkia menetetä syövän yhteydessä. Monia näkökohtia tuotiin esiin, monia mielipiteitä esitettiin ja parlamentti on tässä tärkeässä asemassa ja kom- komission tiedonanto myös. Ja vakuutan teille, että tänään ilmaistut mielipiteet otetaan huomioon ja niitä tutkitaan yksityiskohtaisesti, kun suunnittelemme toimiamme. Ympäristötekijöistä sanoisin, että on realiteetti, että ympäristö on hyvin tärkeä osatekijä tekijänä, joka vaikuttaa syövän torjuntaan. Mutta nämä korkeat standardit, jotka meillä nykyään Euroopassa on, auttavat siinä, että voidaan vähentää taudin esiintyvyyttä. Sen vuoksi meidän pitäisi parantaa pyrkimyksiä, jotta voidaan varmistaa korkeat ympäristölliset standardit myös tulevaisuudessa. Sitten tutkimuksesta. Tutkimuspyrkimyksiä tarvitaan kipeästi. Lääketeollisuus on olennainen osa pääosastoni salkkua ja meillä on hyvät mahdollisuudet tehdä yhteistyötä lääketeollisuuden kanssa. Voimme koordinoida toimia paremmin, tutkimusta ja myöskin varmistaa, että tämä tutkimustoiminta toimii hyvin. Yksi tärkeimmistä asioista tulevina vuosina on se, että varmistetaan niin paljon kuin mahdollista, että laajalti päästään käyttämään markkinoilla olevia lääkkeitä, koska yksi suurimmista ongelmista Euroopassa nykyään, ja se on tietysti mainittu tänään, on myös se, että on epätasa-arvoa terveysasioissa. Ja Tämän suhteen meidän täytyy varmistaa, että epätasarvo pienenee, että päästään, kaikki pääsevät käyttämään lääkkeitä. Kiitoksia vielä kerran. Kiitoksia puhemies. Esittelijä haluaisin lopuksi sanoa, että meidän täytyy jatkaa tätä työtä, jotta voimme vakuuttaa kansalaisemme ennaltaehkäisyn tärkeydestä, seurantatutkimusten tärkeydestä ja Puhumme myös eh, rintasyövästä ja nykyään eh, seurantamahdollisuudet ovat monissa jäsenvaltioissa ja laitteet myöskin olemassa. Ja eurooppalaisten naisten täytyy mennä säännöllisesti näihin testeihin. Kiitoksia. Sitten vielä esittelee Petelä kaksi minuuttia. debata Kiitos. Tämän illan keskustelu oli ilo, kiitokset äh, sanoistanne. Olen iloinen siitä, että puhumme samaa kieltä ja seuraamme samoja tavoitteita. Olemme samaa mieltä tästä laajemmasta kontekstista, mutta me olemme samaa mieltä myös äh, siitä että me uskomme kaikki siihen, että tarvitsemme tätä kumppanuutta. Minulta loppui aika kesken. Tuossa aikaisemmin yritin sanoa jotain terveellisistä elämäntavoista. Olen vakuuttunut, että sillä alalla voimme tehdä paljon. Myös me poliitikot voisimme osoittaa, antaa hyvää esimerkkiä ja tuoda eteenpäin terveitä elämäntapioita. Äh, Minulla itse olen saanut saman diagnoosin kuin kollegamme Mortva ja onnittelisin myös häntä hänen voitostaan. Hän selätti taudin. Minusta tämä on hyvä tapa todistaa, että syöpä ei välttämättä aina tarkoita sitä, että saa kuoleman tuomion. Haluaisin kiittää komission jäsentä ää, äh, hänen läsnäolostaan ja, ja siitä, että hän aikoo nopeuttaa toimia. Syöpä seuraa omaa dynamiikkaansa. Meidän täytyy myös olla dynaamisia ja toivon jatkossakin läheistä yhteistyötä komission jäsenen kanssa. Meidän yhteistyömme tähän mennessä on ollut esimerkillistä ja varmasti saavutamme vielä paljon. Haluaisin vielä ihan lyhyesti sanoa, että me tulemme kokoamaan ryhmän uuden ryhmän, tällaisen aliryhmän äh, syöpää vastaan. Ja uskon, että siinä me tulemme painottamaan nimenomaan ennaltaehkäisyä. Kiitoksia Petelle tästä. Äänestämme huomenna seuraavaksi ko- seuraavaan kohtaan.